Tähän äänestys toimitetaan huomenna. Seuraavaksi siirrymme minuutin puheenvuoroihin. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Boxkor. Kiitos. Rauha ja perusoikeuksien takaaminen – ovat Euroopan unionin tehtäviä. Moni maa haluaisi liittyä yhteisöömme. Totta kai yhteisöön liittymiseen liittyy myös velvoitteita. Ukraina on valinnut tämän tien Ukrainan väestöön kuuluu myös unkarilainen vähemmistö, yli 150 000 ihmistä. Mutta paikallinen unkarilainen vähemmistö kärsii väkivaltaisista marsseista. Muun muassa maaliskuussa järjestin tällainen marssi. Silloin oli soihtukulkue unkarilaisia vastaan. Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia, kuten myös kansainvälisiä velvoitteita, jotka maa on tehnyt. Minä toimitin tästä kirjallisen kysymyksen Mogherinille. Vastauksessaan hän totesi minulle, että assosiointisopimus EUn ja Unkarin, Unkarin välillä on sen takamiseksi, että voidaan taata vähemmistön oikeudet ja varmasti palataan aiheeseen. Thank you very much. Next. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Zaparda. Drepturile la libera circulație și muncă în Uniunea Kiitos paljon, kun puhumme työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta, Just se on perusoikeus, mutta valitettavasti monet työntekijät, äh, äh, erityisesti erityisasiantuntijat itäisestä Euroopasta joutuvat tavallaan riiston kohteeksi. Se on erittäin valitettavaa. Olemme nähneet lukemattomia tapauksia, joissa romanialaiset työntekijät ovat joutuneet toisen luokan työntekijöiksi ja ovat joutuneet myös äh, väärinkäytöksen uhriksi, joka on aivan kestämätöntä tällä vuosisadalla. He, meidän pitää pystyä takaamaan heille perusoikeutemme. Se on meidän velvollisuutemme Euroopan parlamentissa vetää nyt hälytyskelloja, että, niin, että, se olisivat kuul- että me voisimme todella noudattaa näiden työntekijöiden oikeuksia ja kunnioittaa heitä, koska he joutuvat tekemään työtä oman maansa ulkopuolella. Mehän vastustamme kaiken tyyppistä nykyaikaista orjuutta. Meidän täytyy valmistaa työntekijöitä, jotta he tietävät, mitkä ovat heidän oikeutensa. Meillä pitää olla eurooppalaiset mekanismit horisontaalitasossa, jotta voidaan välttää väärinkäytökset, joita on jo havaittu jäsenvaltioissa, koska silloin kun tulevat kun he tulevat läntisempään maahan, että he saavat kelvollisen palkan. He ovat paljon maanviljelyksessä, koulutuksessa, rakennusteollisuudessa, opetusjärjestelmässä. He, he kyllä tarjoavat lisäarvoa tälle toiselle maalle. Kiitoksia. Tätä kutsutaan minuutin puheenvuoron järjestelmäksi. Sille on hyvä syy. Kollega Zaborska, olkaa hyvä. Thank you, Madam Kiitos, puhemies, hyvä komission jäsen Minä toteaisin, että Euroopan neuvoston yksi tärkeimpiä aiheita on maahanmuutto. Slovakiassa kuitenkin on syntynyt paljon väärinkäsityksiä eri lausuntojen vuoksi ja, ja toivottavasti Slovakian hallitus on omaksumassa monisyisemmän lähestymistämään pakolaiskriisiin. Meidän täytyy miettiä ulkorajojamme suojelua ja terrorismin torjunta, mutta meidän täytyy myös miettiä, mikä on laillisten maahanmuuttajien asema. Slovakian hallituksen kerran ei kuitenkaan sisällä edes tätä aihetta. Se välttelee sitä. Minä toivon, että Slovakian tasavalta on valmis tarttumaan aiheeseen etsimään yhteisymmärrystä niin, että voidaan hälventää kansalaisten huolet. Vahvistaa kuitenkin se, että jokainen ihmiselämä on arvokas Euroopan unionissa. Now, Mr. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Tänä Sasku. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, salut! Hyvät kollegat, minä olen erittäin iloinen YK visiosta, kun se haluaa päästä siihen, että, että on nolla, nolla infektiotarjuntaa ja, ja myös AIDS olisi nolla prosentissa. Eli me haluamme todella saada nämä uhkatekijät pois, mutta onko tuberkuloosi sen kaltainen tauti, että se on tällä hetkellä äh, aiheuttanut yhtä paljon kuolemantapauksia kuin VIH, me, mutta ne, joilla on VIH, välttämättä kuole, mutta tuberkuloosi on paljon ta- tappavampi, mutta me olemme tajunneet, miten me, miten me voimme parantaa tätä taistelua VIH, AIDSia ja tuberkuloosia vastaan on heikentynyt, koska me voi, olemme voineet todeta, että koko ajan tulee lisää mm, resistenttejä tapauksia antibiooteille. Meidän täytyy ryhtyä taisteluun, tiukempaan taisteluun AIDSia vastaan ja myös tuberkuloosia vastaan, mutta tuberkuloosi on jäänyt vähän nyt antiikkiselle tasolle. Meillä pitäisi olla hyvät puitteet vuodelle 2016-2020 jos me haluamme saada vehi, ihon pois ja tuberkuloosin katoamaan. Mutta komissio ovat myös ö, velvollisia siihen, että me saisimme pysyvää rahoitusta, että nämä potilaat saisivat asianmukaista lääkehoitoa. Kiitoksia seuraavan edustaja Tsurkano doamnă președintă stimați colegi doresc să vă atrag atenția. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Minä haluaisin viitata joitakin jäsenvaltioiden vähemmistöloukkauksiin. Hiljattain on monet romaniperheneet kärsineet tästä. Viisi erään perheen viisi lasta esimerkiksi ovat kärsineet tästä, koska monet lainvalvontaviranomaiset ovat puuttuneet tilanteeseen. Barbuperhe on tästä kärsinyt yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja ihmisoikeustuomioistuimen edessä isä on ollut pitkään jo nälkänlakossa. Näiden alaikäisten ja perheenjäsenten oikeuksia oli kunnioitettu Britanniassa. EU pitäisi jotain tehdä, jotta tästä päästä. Me tarvitsemme tasapainoa, kun on kyse perusoikeuksista alaikäisen kohdalla – 89 suosituksen mukaan, ja sitten voidaan taata myös perheen yhdistäminen myös perusoikeusasiakirjan pohjalta. Oikein paljon kiitoksia, ja seuraavana Curtin Darling seuraavana. Thank you, President. We have the biggest decision for... Oikein paljon kiitoksia. Edessämme on suurin kysymys kautta aikoin. 70-luvulta asti AY-liike on solidaarisesti taistellut sen puolesta, että kaikilla on samanlaiset työoikeudet. Varsinkin yhtäläinen palkka samasta työstä, mutta juuri työ, tuomioistuin takaisin tämän vuonna 1992. Lainsäädännön kautta on suojeltu monia ihmishenkiä, tarjottu yhtäläisiä mahdollisuuksia myös osa-aikatyöntekijöille, lomaraha ja niin poispäin. Tämä on perustunut EU-lainsäädäntöön, ei ole lähdetty vesittämään tätä järjestelmää vesittämään, mutta nyt halutaan lähteä sääntelyn tielle polkemaan oikeuksia, mutta näitä mahdollisuuksia ei pitäisi antaa, joten toivoisin, että 23. kesäkuuta äänestetään UK pysymisen puolesta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Salimovic. Thank you, Madam President. Kiitos, puhemies. Kaksi maata noudattavat nykyorjutta Pakistan muun muassa, ja meillä on läheiset suhteet nähänkin maahan. Tämän lisäksi ilon lausunnon mukaan Uzbekistan jatkaa tätä vielä toimenpiteen, että lapset voitaisiin pitää puuvilla pelloilta, kun lapsityövoimaa on aikaisemmin käytetty paljon. EU-parlamentti on jatkuvasti tuominnut tämän työoikeuksien loukkaamisen Pakistanissa ja Uzbekistanissa. Komissio ja jäsenvaltiot ovat kääntäneet katsensa muualle, kun on kyse kesä orjatyövoimasta molemmissa maissa sekä aikuisten lasten kohdalla komission pitäisi nyt tiukasti puuttua näihin tapauksiin, kun ihmisoikeuksia loukataan noissa maissa ja vahvistaa pakkotyövoiman käytövastaisia toimia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Dambaske. Уважаеми колеги, миналата седмица долната Oikein paljon kiitoksia, rouva puhemies. Saksan liittopäivät äänestivät tekstin puolesta tuomiten ihmiskuntaa vastaan tehdyt rikokset, eli rikokset vuodelta 1915. Turkin pääministeri reagoi tähän aivan täysin päinvastoin kuin mitä voitaisiin odottaa eurooppalaisista siis arvoista puhuttaessa. Meidän täytyy muistaa, mitä Turkin viranomaiset tekivät samoina aikoina. Pelkään pahoin, että Euroopan johtajat tekevät liikaa myönnytyksiä tällaisen totari- totalitaarisen hallinnon suuntaan. Kiitoksia. Shane Finnenin politiikka on, että Irlannin etua ajetaan, mutta EU-politiikka ei välttämättä aina tätä tue, eikä välttämättä myöskään, että Pohjois-Irlanti viedään pois EU-sta. Me olemme hyötyneet tästä, maatalousväestö on suorasta tuesta hyödyntänyt. Me olemme pystyneet opiskelemaan Euroopassa ja yritykset pääsevät sisämarkkinoille 500 miljoonan kuluttajien markkinoille. Sitä se annetaan suojelua työntekijöille, arvoinen kohtelu miehillä naisille ja vanhempailomat esimerkiksi mainitakseni muutaman. Brittihallitus ei näitä tarjoa. Brexit johtaa siihen, että Pohjois-Irlanti on Britannian kyljessä – Shane Fein ei ole tässä oikeassa asemassa. Me olemme aina halunneet miettiä, mikä on Irlannin kansan edun mukaista. Siksi Shane Fein ajaa sitä, että jäädään EU-hun. Kiitos. Thank you. Mrs. Kiitos. Seuraavana edustaja Clooney. Thank you, President. Um... Paljon kiitoksia, Kiertotalous ja yhteisötalous ovat tulleet jäädäkseen ja meidän täytyy katsoa, mitä mahdollisuuksia ne tarjoavat, mutta meidän täytyy säännellä näitä harmonisoidulla tavalla sisämarkkinoiden ja kuluttajien intressejä huomioiden. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Ranskassa 36 prosenttia kuluttajista ovat käyttäneet yhteisötaloutta, Airbnbtä tai Uberia tai muuta – ja Irlannissa 37 prosenttia hyödynsivät näitä. Ja jakamistalouden laajuus on 10 miljardia euroa ja sen volyymi kasvaa 250 miljardiin seuraavan vuosisadan aikana, joten tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia, joustavuutta ja kilpailu lisääntyy. Ja tähän mukana olevat yritykset luovat alueen paikallistasolla työpaikkoja, joten Komission hiljattain julkaisema teksti tähän liittyen on hyvä. Tarkoituksena on varmistaa, että sääntely pitäisi olla johdonmukaista eikä tilkkutakin omaista, eli uusia bisnesmalleja voidaan kehittää kuluttajia suojellen ja työllisyyttä vaalien. Thank you. Kiitos. Seuraavana edustaja Brannan. Kiitos puhemies. Koillis-Englannilla on paljon voitettavaa, että jäätäisiin EU-hun ja menettäisi paljon, jos se lähdettäisiin. Hyödyt ovat selkeät. Euroopan unioni on hyvä työllisyydelle niin, että me pääsemme maailmalle, suurimmille markkinoille. EU on hyvä investoinnille, koska se on köyhin alue meillä. Me saamme enemmän kuin me tarjoamme. EU suojelee oikeuksiamme, kuluttajien ja työntekijöiden oikeuksia. EU takaa turvallisuuden. Nyt meillä on Euroopan unionissa ollut pisin rauhanjakso sitten Rooman imperiumin. EU on hyväksi ympäristölle ja maaseudulle. Näin voimme uimavesiä suojella, kuten myös luonnon eläimiä ja puuttua ilmastonmuutokseen tehokkaasti. Jos lähdemme EUsta voi olla tämä ainoa paikka, jossa lammaskasvat jo löytyy, niin se on ehkä jossain ulkoilmamuseossa enää meillä päin. Meille tämä on itsestään selvää. Parempi olla mukana kuin ulkona. Thank you. Kiitos. Seuraavana edustaja Harkin. Thank you, Madam Chair. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Kysyisin teiltä seuraavaa. Voidaanko uskoa siihen, että ei olisi syypänä muun maassa tähän vesidirektiivin epäonnistumisen Mitkä ovat tämänhetkiset käytänteet? Potocnik vastasi tähän kysymykseen vuonna 2010 sanoen, että tällä hetkellä toim otetaan huomioon vuoden 2003 vallitseva tilanne, ei vuosi 2010, 2014 tai 2016, vaan 2003. Sitä lähdettiin liikkeelle. Vuonna 2014 tuomioistuin nuhteli komissiota siitä, että se ei nostanut va- mukaisuus kannettaa Saksaa kohtaan. Kyse oli vedenkäyttöön liittyvästä toiminnasta, joka ei ollut kattava. Jos joku kelpaa Saksalle, niin miksei myöskin Irlannille, mutta nyt syyt, yritetään syyttää Brysseliä, mutta aivan perusteetta. Kiitoksia. Next speaker. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja Sefgo. Un studiu recent arată că unul din trei copii între... Kiitos paljon. Y- yksi kolmesta lapsista on liikaa lihaa vai se todetaan 6-9 vuoden ikäisenä. Lähes 10 prosenttia terveyskustannuksista Euroopassa menee liikalihavuuden poistamiseen, mutta äh, meidän pitäisi saada tämä tendenssi nyt lopetetuksi. Tämä on kestämätöntä. Meidän taistelumme liikalihavuutta vastaan on jäänyt vain kuolleksi kirjaimeksi paperille, eikä se ole konkretisoitunut ollenkaan. Nyt on aika ryhtyä konkreettisiin toimiin. Meidän ihmisillä pitää olla kaikki mahdollinen, jotta voimme taistella tätä vaaraa vastaan. Ja asianmukaista informaatiota, terve, kunnollinen, saatavilla oleva ruokavalio, myös suojelu kaikenlaista, kaikenlaista pettävää mainontaa vastaan, jossa suunnataan erilaisia tuotteita lapsille. Meillä pitää olla pilottihankkeita, erilaisia foorumeita, joissa voidaan opettaa ja kertoa oikeasta ravitsemuksesta Eli kaikilla vanhemmilla, kaikilla instituutioilla, myös lasten tarhoilla pitäisi olla mahdollisuus päästä tähän foorumiin ja saada sieltä asianmukaista tietoa. Meidän täytyy suojella meidän pieniä kasvavia lapsia. Kiitos ja seuraavana edustaja Maminkins. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Monilla maaseudun alueilla on pystytty tarjoamaan elintarviketuotantoa ja muuta maataloustoimintaa. Todellakin väestökasvukin on tärkeässä asemassa, mutta viime vuosina me olemme nähneet teollisuusvallankumouksen myötä, että kaupungit houkuttelevat yhä enemmän ihmisiä myös maaseudulta ja näin tämä saattaa johtaa väestön katoon maaseutualueilla nykypäivänä. Useimmissa uusissa jäsenvaltioissa maaseudun osuus on alle puolet väestöstä. Suunta voi olla myönteinen työpaikkojen luomisessa, asuntojen rakentamisessa, liikenteessä, koulutuksessa – koska ihmiset lähtevät alku juuriltaan, niin voi olla, että se haittaa tuotantoa, varsinkin maataloudessa ja perinteisessä toimissaan. Tämä saattaa vaarantaa maaseudun tilan, varsinkin Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Ja tästä kärsivät ennen kaikkea ne, jotka ovat 2004 muutenkin kärsineet. Thank you. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Riis. Mutta hän ei ole paikalla. Edustaja Marias. Kiitos paljon. Tänä päivänä, kun me puhun, vietämme Normandian maihin nousun vuosipäivää, siinä voitettiin natsismi, niin Albanian presidentti on tehnyt jotakin Tänä päivänä nimenomaan hän on ylistänyt natsivaltaa. Kun puhutaan näistä ihmisistä, jotka Kreikka tuomitsi sotarikoksista miehityksen aikana, kun Saksan Italian joukot Fermahtin joukot miehittivät maan ja tappoivat tuhansia siviilejä. Sen takia meillä on oikeutus vaatia sotakorvauksia Albanialta koska jos nämä tsaamidit, jotka tekivät yhteistyötä natsien kanssa, ovat saaneet nyt hyväksynnän Albanian presidentiltä. He ovat siis täysin hyväksyttyjä kansalaisia. Kreikassa vuonna 1945 ei hyväksytty sitä, että Albania osallistui Pariisin rauhanneuvotteluihin. Ja, ja Albania, niin kuin Saksa, jatkoi, jatkoi toimiaan Kreikan suuntaan. Ja näin ollen Albania vielä miehitti tätä maata jatkuvasti. Kiitos ja seuraavana edustaja Teri Kaapras. Kiitos. 5. kesäkuuta eilen järjestettiin Varsovassa iso mielenosoitus puolustaan euroa. Se oli jatkoa suurelle maan mielenosoitukselle, neljä kuukautta sitten. Espanjan hallitus on uudelleen esittänyt ideologisen ohjelman, jota on kritisoitu monilta tahoilta, mukaan lukien Euroopasta, koska se vastaa veden puitedirektiiviä. Hallitus väittää, että se ei uskalla tehdä päätöksiä politiikassa, mutta sen sijaan kyllä uskaltautuu sitten esittämään ohjelmansa, joka liittyy Ebrojokeen ja se liittyy valtaviin määrin, jota tarvitaan, että tämä voisi jatkua. Meidän täytyy tuhansia ja tuhansia mielensoittajien puolesta nostaa äänemme. He kääntyvät meidän puolemme, että hallitus vetäisi tämän ohjelmansa. Toivon, että komissio osa myös tulee mukaan tähän kuoroon, että tämä alue voisi ympäristöä jatkaa. Kiitos puhemies. Uh, Madam Ward. Kiitos ja seuraavana edustaja Ward. President. Rouva puhemies, oikein paljon kiitoksia. On valitettavaa, että kiinalaisen teräksen tuonti Eurooppaan jatkuu, mutta vain ja ainoastaan pienen ryhmän hyväksi. Jos hinnat olisivat tasapuoliset, niin silloin, tai tullit olisivat oikeat, niin silloin tästä hyötyisivät kaikki. Mutta alihintaan viedään, tuodaan tavaroita Euroopan unionin alueelle. Toisilla toimilla on voitu pelastaa 4000 työpaikkaa yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa. Mutta monet puolueet vain polkevat meidän ylpeiden terästyöntekijöiden oikeuksia – Suheimet ja monet muut tason toimet, kuten Alan Smith ja AY-liikkeen edustajat, tietävät, mistä on kyse. Me tiedämme, että EU toimii parhaiten silloin, kun tehdään yhteistyötä solidaarisuuden hengessä, mutta se edellyttää yrittäjien, työntekijöiden ja poliitikkojen yhteistoimintaa. Kiitoksia. Kiitos seuraavana edustaja Polchak paní předsedající já bych chtěl mluvit o tom jak funguje respektive nefunguje náš vnitřní trh. Me tiedämme, että teolliset tekijänoikeudet eivät toimi Euroopassa. Euroopassa puhutaan kollektiivisesta oikeuksien vaalimisesta. Sitä kautta yritetään varmistaa, että oikeuksia vaalitaan ja peräänkuulutetaan ja että oikeuksien omistajat voivat Äh, sanoa jotain, mikäli heidän työ, tuotteita halutaan jatkossa käyttää. Tämä tarkoittaa myös kuluttajan näkökulmasta sitä, että tuotteet olisivat ja teokset ovat käytettävissä, mutta nyt vain harvat voivat nauttia näistä oikeuksista. Meillä ei ole Euroopan laajuista järjestelmää, hyväksyntäjärjestelmää käytössä. Tämä on mielestäni puute. Euroopan unionin pitäisi jollakin tavalla puuttua tähän, eli että otetaan käyttöön Euroopan laajuiset hyväksyntäjärjestelmät. Kiitokset. Kiitoksia seuraavana edustaja Matias. Kiitos arvoisa puhemies. Sen jälkeen kun on systemaattisesti uhattu Portugalia, komissio on sanonut ei tule sanktioita Ranskaa kohtaan, koska Ranska on Ranska. Euroryhmän puheenjohtaja vaatii sanktioita kaikille. Se on hänen panoksensa vakauteen. Jotkut tekevät sitä, mitä voivat. Eurooppalaiset johtajat tekevät sitä, mikä on heidän vallassaan, jotta kansalaiset eivät selviä kriisistä, saavat lähes tulkoon hermoromahduksen. Ikään kuin kriisi olisi legitiimiä ja demokraattista, ikään kuin se ei riittäisi, ikään kuin talous ja sosiaalinen romahdus elisi ovella, vaikka säästötoimia on harjoitettu, ikään kuin tämä ei olisi seurausta siitä politiikasta, jota on harjoitettu tämä romahdustila, kun haluttiin päästä tavoitteisiin. Komissio sanoo meille, että loppujen lopuksi tässä on kuitenkin kyse EU-sta erilaisten egojen välillä, mutta seuraamukset ovat erilaisia konkreettisia. Tässä on kyse talouden sabotoinnista. Eli minä haluaisin kysyä komissaarilta yhtä asiaa. Tehkää meille palvelus Euroopalle ja lopettakaa hoitamasta sitä niin kuin hoidatte. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Kahn. Puhemies, 17 päivää vielä ja sitten äänestetään Euroopan unionin kuulumisesta Britanniassa. Se vaikuttaa pelkästään brittien tulevaisuuteen, vaan kaikkiin muihinkin jäsenvaltioihin. Jos on suurena vaara, että he lähtevät ja se saattaa johtaa taantumaan, saattaa olla, että 3,8 miljoonaa työpaikkaa on vaarassa ja puolustus- ja turvallisuusyhteistyö heikkenee EUn jättämistä ja kampanja ei tarvinnut mitään vastauksia tähän. Ja he ovat turvautuneet vain pelotteluun ja pirunmaalaamiseen seinillä viime viikkoina. He ovat tehneet kammottavia väitteitä mukaan, että kaikki maamuuttajat ovat joko rikollisia tai talouspakolaisia. Kun itsekin olen maahanmuuttaja, tiedän, että väitteet ovat valheellisia ja me olemme antaneet valtavan panoksen yhdistyneen kuningaskunnan taloudesta. minä uskon, että kunnon väkisen tajuaa ja näkevät näiden valheiden läpi ja äänestävät jäämisen puolesta 23. kesäkuuta. Kiitos. Thank you Now, uh... Kiitokset teille. Seuraavana edustaja Tooma. dear colleagues latvia and estonia host a large number of stateless people. they are former citizens of Oikein prosenttia kansalaisista Euroopan unionissa omaavat siteitä, perhesiteitä Venäjälle ja monet valtiottomat eivät ole saaneet osallistua edes paikallisvaaleihin. 17 000 allekirjoitusta on kerätty vetoomuksen tueksi, jotta parlamentti huomioisi Euroopan parlamentissa valtiottomien äh, huono asemaa. Es Viron ja Latvian, erityisesti Latvian osalta voidaan sanoa, että tilanne on parempi kuin muualla ja toivoisin, että juuri valtiottomien tilannetta peräänkuuluttaisiin. Kiitoksia. No Kiitoksia. No minuutin puheenvuorojärjestelyyn ei kuulu sinisen kortin käyttömahdollisuutta. Tästä syystä puheenvuoro siirtyy edustaja Ferreiralle. Kiitos. Puhemies Juncker ja Draghi, yrittääkää nyt ja kuunnelkaa myös, mitä me sanomme. Työntekijöiden taistelu, portugalilaisten taistelu on hylännyt hallituksen, joka on tiedepolitiikkainen noudattunut ja tuominnut sen. Portugalilaisten taistelu on onnistunut. Me olemme pystyneet pääsemään eroon palkkaleikkauksista hallinnossa ja minimipalkkaa nostamaan, vahvistamaan sosiaalietuuksia – vahvistamaan myös eläkkeitä. Me olemme saaneet myös pikkuhiljaa koulukirjoille ilmaisuuden. 35 tuntia on otettu käyttöön hallinnossa työajaksi. Tämä on todellakin vähän, vaikka se tärkeäkin on. Vielä enemmän voimme saada aikaan. Herra Juncker, Ranska on Ranska ehkä, mutta Portugali on Portugali. Sillä on pitkä historia Kansa on ylpeä itsestään ja se ottaa nyt historiansa omiin käsiinsä. Kiitos. Seuraavana edustaja Le Breton. Merci, madame la Kiitos, rouva puhemies. Edus, herra Juncker me lähti joukkokuun viimeisenä päivänä Ranskan pormestarien kokouksen sanoaksen, että he ja hän ovat Eurooppa. Ei, arvoisa herra Juncker, te olette Eurooppa. Säästöpolitiikka, joka köyhdyttää kunnat, se on teidän politiikkaanne. Pormestarit ovat teidän uhrejanne, te olette tässä Ja Silloin on ihan väärin sanoa, kun että Eurooppa, Ranska on saanut 27 miljardia rakennetukea kuuden vuoden aikana, kun tosiasiassa EU maksaa kaksi kertaa enemmän Ranskalle samanaikaisesti. He ovat näitä pyöveleitä, kun sanotaan, että komissiolan sielu, kun te olette kuitenkin arvokas edustaja tälle rahaoligarkialle, joka häpeämättömästi toimii näin. Panama-paperit tänä päivänä, tafta huomenna, mutta pormestarit eivät ole hölmöjä. He ovat yhä enemmän liittyneet niihin riveihin, jotka halveksuvat populisteja, mutta he ovat kuitenkin populisteja silloin, kun he ovat, haluavat olla patriotteja, eikä heitä silloin pidä halveksua. Kiitos ja seuraavana edustaja Papadakis. Kiitos. Sirisa ja heidän hallituksensa Kreikassa ovat heikentäneet eläkkeitä ja sosiaalietuuksia, ovat oikeastaan luovuttaneet kansanvarat rahastoille ja yritysryhmillä. Nyt siellä laaditaan uutta lainsäädäntöä liittyen työoikeuksiin Ranskan, Belgian ja muiden jäsenvaltioiden malliin Euroopan unionissa. Kyse on niin kutsutusta EUn hyvistä käytänteistä, kuten parlamentissa on sanottu, ja siinä on jouduttu tilanteessa, että työntekijät ovat tuhansittain kaduilla. Siinä pyritään pääsee pois lisäeläkkeistä, lakko-oikeuksista. Nämä ovat vaatimuksia, että voidaan pääomaa turvata ja investointia, kuten Kreikan ja Ranskan hallitukset ovat tehneet kansan kustannuksella kummassakin maassa. Tehokas vastaus voidaan saada, jos me luokkataistelun järjestämme hyvin. Paljon kiitoksia. Näin olemme kuulleet minuutin puheenvuorot. Istunto jatkuu huomenna alkaen kello 9.00. Esityslista on kaikkien käytettävissä. Se löytyy parlamentin nettisivustoilta. Istunto päättyy tähän.